Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi kollega Svoboda on pyytänyt työjärjestyskysymystä. Bitte nehmen Sie Platz. Istutuisitteko paikoilleen, hyvät naiset ja herrat? Svoboda. Herra Svoboda, olkaa hyvä. Mr. President. Hyvä puhemies, aikaisemmin Kyproksen presidentti juuri nyt haudattan. Ja muistuttaisin talon jäseniä siitä, että erittäin tärkeä henkilö, joka taisteli Kyproksen jäsenyyden puolesta, hänen hautajaisen vietetään juuri nyt parhaillaan. Äh, Kiitos Vavada. Olen lähettänyt hänen perheelleen surun valittelut parlamentin nimissä. Minulla on pyyntö työesityslistaan liittyen, jonka kollega Ujias on esittänyt kollega Uchias. Kiitos, hyvä puhemies. Tänään on tärkeä päivä Euroopan parlamentille, mutta viime yönä pyörämyrsky iski Sardiniaan ja omaan kotikaupunkini erityisesti ja kymmeniä menehtyi. Ehkä solidaarisuuden nimissä solidaarisuusrahasto käyttöönoton hyödyntämisen lisäksi, mutta tässä esittäisin pyynnön myöskin Barachon ja Berlingerin nimissä. Ehkä voisimme pitää minuutin hiljaisen hetken ja muistaa näin tämän luonnon ilmiön uhreja. Eli toivoisin tätä, hyvä puhemies. Herr Ujias, ich komme. Herr Ujias, vielen herra Uchies, kiitos tästä viestistänne. Tulen tähän ihan pian takaisin, koska minulla on muitakin ilmoituksia tässä listalla. Rova kollega Parachu, teilläkin oli jotain sanottavaa. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Niin kuin Utsa tässä totesi, 18 eh, on menehtynyt Sardiniassa, koska hurjat tuulet iskivät saarelle. Ja sen lisäksi, hyvä puhemies, että eh, tuomme esiin eh, osanottomme kaikille uhreille. Olisi tärkeää, että täällä nyt parlamentti kääntyisi neuvoston ja komission puoleen jotta olisi mahdollista ryhtyä todellisiin jälleenrakennustoimiin ja jotta voitaisiin solidaarisuusrahastoa tässä yhteydessä hyödyntää. Kiitos. Frau. Kiitos, Rova Paratsu. Toimielimethän ovat täällä paikan päällä. Komissio ja neuvosto varmasti nyt kuulivat teidän pyyntönne. Ja oletan, että kollega Morgantilla on myös samaan aiheeseen äh, puhepyyntö. osoitus sardinialaisille. He rakastavat omaa maataan ja puolustavat omia perinteitään, omaa identiteettiään. Eli voin yhtyä niihin solidaarisuuden sanoihin, joita tässä kollegat jo esittivät. Ja tärkeää olisi, että Euroopan parlamentti tekisi kaikin mahdollisen auttaakseen Sardiniaa tällä hetkellä. Herra Tuomas, myöskin samaan aiheeseen vai? Dear colleagues, of course we have to think. Luonnollisesti meidän pitää ajatella solidaarisuuden nimissä sardinialaisia, mutta tietäkää, että tällaisia ääriilmasto il, ilmasto, tapahtui myös Filippiineillä. Ja nyt globaali, globaali ilmastonmuutos näkyy nyt ensimmäistä kertaa myös meillä. Ja tässä mielessä haluaisin, että jotkut te miettisitte kantojanne tähän aiheeseen liittyen. Dank, Thomas. Kiitos, herra Thomas. Herra Kavada, työjärjestyskysymys. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies hyvin nopsasti. Haluaisin pyytää täysistuntoa Svobodan pyynnön puoleen kaksi ja myös toiseen pyyntöön tässä kymmenen, kymmenisen päivää sitten Malissa kaksi ranskalaista toimittajaa tapettiin ja tässä pyydän, että parlamentti kunnioittaisi myös heidän muistoaan minuutin eh, hiljaisuudella tässä on kärsinyt myös julkinen mielipide. Viittaan siihen, hyvät kollegani, että mikään näistä ei liity mitenkään työjärjestykseen joten vaikka nämä ovatkin oikeutettuja pyyntöjä, ne eivät ole työjärjestyskysymyksiä. Kollegat ovat pyytäneet minua, siis eri maista tulevat kollegat, jo, jotka käsittelevät Malin kysymystä. Erityisesti lehtimiehiltä on tullut pyyntöjä minulle, että toistaisin sen, minkä jo yli viikko sitten sanoin, nimittäin Gilles Dupont ja Claude Verlanin perheet, nämä kaksi juuri mainittua lehtimiestä, France International äh, yhtiöstä ja että me heidän perheitään ajattelisimme ja heille tarjosimme osanottomme. Molemmat lehtimiehet tai journalistit äh, on nyt työssään ja kun he kertovat kansoille Malin konflikteista joutuneet terroristien uhreiksi ja äh, hyvin väkivaltaisella tavalla he ovat menettäneet henkensä he edustavat kaikkia muitakin lehtimiehiä, jotka työnsä puitteissa ovat joutuneet sodan uhreiksi, terrorismin uhreiksi, väkivallan uhreiksi. Ja senpä takia tämä minuutin hiljaisuus, jonka nyt osoitamme näille kahdelle lehtimiehelle, on laajempikin ilmaisu paitsi heidän perheelleen, niin myös kaikille niille, niille lehtimiehille ja lehtinaisille, jotka puolustavat sananvapautta ja tiedonvapautta. Ja samalla me, me myös muistamme Sardinian myrskyjen uhreja. Nous, nousemme minuutiksi hiljaisen, hiljaisen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 Vastaava valiokunta on antanut seuraavan korjauksen parlamentin hyväksymään tekstiin. Työjärjestyksen 216.4 säännön mukaan tämä korjaus katsotaan hyväksytyksi, ellei viimeistään 24 tunnin eh, sisällä sen ilmoittamisesta jokin poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ole pyytänyt sen äänestyttämistä. Tämä korjaus on CSAN Direct-sivustolla ja sen otsikko julkistetaan, kun tämä, tämä tästä pää, ö, eh, pöytäkirja annetaan. Dehane. Nyt sitten äänestämme. Dehanen Kalfiinin suositus monivuotisesta rahoituskehityksestä. Tähän tarvitaan määräenemmistö hyväksyntämenettelystä. Äänestys on alkanut. Onko, ovatko